Äänestys päättyy. Hylätty. 378 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 379 puolesta. Vastaan. Hmm. Pitää tarkistaa tämäkin. 379 siis. Äänestys päättyy. Hylätty. 380 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 381 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan eli 381 äänestys päättyy 382 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 383 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 383. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 402 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 403 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 404 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 406 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 408 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 410 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä yksi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä yksi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä yksi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16a. A, seppä raukesikin. Joten nyt menemme 417 toinen osa, eli 417 toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty 431 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 449 puolesta vastaan tyhjää, hyvä, ää, tarkistetaan. Tarkistetaan 449. Äänestys päättyy. Hylätty. 4, 5, 0 puolesta vastaan tyhjää. No, tämäkin pitää tarkistaa. 4, ne, 4 5, 0 ja yksi ylimääräinen EPP-läinen. Äänestys päättyy. Hylätty. 455 puolesta vastaan. Tarkistetaan, tarkistetaan. 455. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 456 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 454 puolesta vastaan tarkistetaan. 454. Äänestys päättyy. Hylätty. 451 453 saakka puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 457 puolesta vastaan. Hm, tarkistetaan taas. Äänestys päättyy. <clears throat> Hylätty 464 puolesta vastaan tyhjää Luultavasti hylätty, mutta tarkistetaan. 464. Äänestys päättyy. Hylätty. 458 puolesta. Vastaan. Kyllä tämäkin pitää tarkistaa. 458. 458. Äänestys päättyy. hylätty. 459 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 465 puolesta vastaan hylätty. 462 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 462. Äänestys päättyy. 461 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 460 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan nyt sekin, eli 461. 4, ei kun 460, anteeksi, 460. Hylätty. 463 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 466 puolesta vastaan tyhjää, en ole varma. 466 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty oli. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 478 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta. Ah, anteeksi, anteeksi, tuo äsken oli hylätty. 478 oli hylätty. Jos haluatte, niin voimme tarkistaa. Se hylättiin. Tämä oli minun lapsukseni. Kompromissi 19 Compromise 19 in favor. Abstain. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 484 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 485 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 497 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 498 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 499 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 500 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5 0 500 puolesta vastaan. No tarkistetaan. Olette aivan oikeassa. Äänestys päättyy hylätty oli. 500 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin. Äänestys päättyy. Hylätty oli. Kompromissi 28 puolesta. Vastaan tyhjää. No tarkistetaan. Eli 28. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 5, 2 0 puolesta. Yhdessä. Siis Siis 502, 505 kaikki yhdessä. Ketkä puoltavat? Vastaan. Kompromissi 28 hylättiin, joten nyt täytyy äänestää tarkistuksista, Jos se hylättiin, niin valitettavasti meidän täytyy äänestää ö, tunnin, tunti pidempään. Eli neljä tarkistusta yhdessä 502-505. Puolesta vastaan tyhjää. No tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt voimme mennä 520. Tarkistus 520 puolesta vastaan. No, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty 521 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kaikki eivät edes äänestä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 530 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 530. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 536 toinen osa puolesta vastaan. No se on hylätty. 537, anteeksi puheenjohtaja korjaa 541 puolesta vastaan. Ei tämäkään selvinnyt. 541. Tarkistetaan. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 544 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 552 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 557 toinen kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty 557 neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 565 puolesta vastaan tyhjää hylätty 566 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 573 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty kompromissi 26 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty kompromissi 27 puolesta, vastaan tyhjiä hyväksytty 589 puolesta, vastaan tyhjiä. no kai se oli hyväksytty, mutta tarkistetaan. 589. Äänestys päättyy hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan ja tarkistetaan tämä 23. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 72 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 68 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 69 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty uh, 6, 8 hyväksytty, joten 6 ei tarvinnutkaan äänestää. Kompromissi G. Mennään 6 kosta, kompromissiin G puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 85 ja 87 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Eli kaksi tarkistusta, 85 87. Äänestys päättyy. Hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää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 tyhjää, hyväksytty. Ta- äh, tarkistus kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Nyt hyppäämme seitsemään, koska ykkönen hyväksyttiin. Mennään seitsikkoon. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta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 Äänestys päättyy. Kiitoksia kova, kovasti. Koko mietintö hyväksyttiin. Onnittelut esittelijällemme. Tämä ei ollut mikään helppo tehtävä. Tunnin äänestys rupeama melkein. Voin vain kuvitella, kuinka kauan kesti kaikkien kompromissien valmistelu. Varmasti sata tuntia. Kiitoksia kaikille varjoesittelijöille niin ikään, ei ainoastaan esittelijälle kiitoksia, vaan kaikille, jotka ovat tehneet kovasti työtä kompromissitarkistusten parissa. Kaikille varjoillekin. Seuraava kohta on erittäin tärkeä Tamburanno, Dario Tamburannon mietintö, energiatehokkuusmerkintä. Uh, and repealing directive from... Tällä kumotaan vuoden 2010 direktiivi. Selvä. Compromise one. Kompromissi yksi puolesta. Puheenjohtaja korjaa. Let us start. Let... Aloitetaanpa uudestaan. Kaksi kompromissia Kompromissi 1 ja kompromissi R42A yhdessä vastaan ja hyväksytty. Lisäys 1 kompromissi yhteen puolesta vastaan tyhjä hylätty. Lisäys kaksi. Ja kaksi tarkistusta. Kolmeksi neljä. 365 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hyvin tärkeää. Let us check it. Uh, two amendments, addition two. Tarkistus kak, lisäys siis kaksi äänestys päättyy. Hylätty. 317 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusitoista Envi-valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 338 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 3a puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyy. Lisäys yksi kompromissiin kolmea puolesta vastaan. Tarkistetaan. Edition one. To Lisäys yksi kompromissiin kolme a Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 3b puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus EPPltä. Tiedätte kysymykseni. Haluaako joku, vastustaako joku suullista tarkistusta? No objections. Is it, is it any objection? Vastustetaanko tarkistusta? vastustamme. Tarvitaan neljä jäsentä täältä piisaa. Ei suullista tarkistusta. Lisää siksi puolestaan vastaan. Tyhjää hylätty. Lisäys kaksi puolesta vastaan. Hyväksytty lisäys kolme puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 452 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 452. I close the vote. Rejected. Rejected. Hylätty. Neljästä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Four, six, five. I close the vote. Rejected. Rejected. Hylätty. Kompromissi viisi puolesta. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Lisäys yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Lisäys kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 495, eli lisäys kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys yksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Sivu 56. Mitä piti tarkastaa? Lisäys yksi. Tarkistetaan lisäys yksi kompromissin kahdeksan. One to compromise, uh, no, sorry, compromise Kompromissi seitsemän jonka jälkeen vasta kompromissi kahdeksan, eli tarkistetaan. No. Addition yeah. one to compromise seven. Uh, well, dear friends, moment, moment, dear friends. Ystävät hyvät. Mennäänpä hitaammin. Sivu 42. Hetkonen. Edellinen äänestys ennen kompromissia kahdeksan oli lisäys kompromissiin seitsemän sivulla 42. Ja ymmärsin, ja ymmärsin, että haluatte tarkistaa tämän äänestyksen sivulla 42. Eli lisäys kompromissiin seitsemän. Etsikää se hitaasti. Seven. Edition number one. Because we've got different... Meillä on vähän eri sivunumerot. Eli lisäys kompromissiin seitsemän. Lisäys yksi. Äänestys alkaa. Mm-hmm. Everybody understands, yeah? I close the vote. Accepted. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lisäys yksi. Kompromissin kahdeksan. Puolesta vastaan. Tarkistetaan. a block together with compromise R16 and 8. Yeah. yeah. I close the vote. It's accepted? Accepted. Hyväksytty. Nyt lisäys kaksi. Lisäys kaksi, kompromissin kahdeksan. Meillä on eri Who is in favor? Puolesta. Who is against? Vastaan. Tarkistetaan. I close the vote. Accepted. Accepted. We go to addition three. In favor. Lisäys kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kuusesta viisitoista puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. 615. Äänestys päättyy. 609 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. 609. 609. 609. I close the vote. Accepted. Accepted. Compromise. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Lisää seksi puolesta. Vastaan Tarkistetaan. Is addition one to compromise nine. I close the vote. Rejected. Rejected. Hylätty. Lisäys kaksi kompromissin yhdeksän puolesta vastaan. Ja tarkistetaan taas. I close the vote. Edition 3. Lisäys kolme. Kompromissin yhdeksän. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Lisäys neljä. Kompromissin yhdeksän puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 128. Will be rejected. Better to check. I close the vote. Rejected. Rejected, but very thin. Yeah. Compromise 11 in favor Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 629 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 631 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 631. 631. They are sometimes divided, you know. Yes, yes, I know. Close. I close the vote. Rejected. Rejected hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 635 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistukset 100 ja 358 yhdessä. yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Tarkistetaan. Tarkistukset 100 ja 358. 103, I close the vote. Rejected. Now we go to... Hylätty. 638 toinen osa puolestaan. Vastaan hylätty. Kuusisataa toinen osa tarkistetaan. I close the vote. Richard Is rejected. Hylätty. 639 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 646 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Lisäys 5b puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Lisäys 5b. Äänestys päättyy hylätty. 517 lisäys 6. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi liite puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. I close the vote. Accepted. Accepted. Amendment 109. 109 puolesta vastaan. Tarkistetaan. I close the vote. Rejected. Rejected. Six. Hylätty. 685 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Kompromissi R1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R4 hyväksytty. Kompromissi R5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi R9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi R10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. kompromissi. R10 lisäys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R11 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. R11A puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. R12 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. R13 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. R14 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. R15 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. R15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. R16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lisäys puolesta vastaan. Tarkistetaan. Was accepted, uh, I close the vote. It's accepted. Um, Next please. Here. It's, it's Is um, amendment 10 in favor? Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. Kompromissi R17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 23 on vedetty pois. Tiedoksi. 285 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty 286 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 286 tarkistetaan. I close the vote. Rejected. Compromise. Hylätty. R19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. The vote. Accepted. Accepted. Hyväksytty. R20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Näette, että meillä on tämä juoma tässä, olette kateellinen. Ymmärrän teitä. R20A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. R21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Kaikki kolme äänestystä. Hyväksytty tarkistukset kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyvät sitten. Lainsäädäntö Hyväksytty. lauselma. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 63 äänellä. Ei tyhjä, ei vastaan. Tämä järjestys puheenvuoro. The decision on, on the Okei, Okay, two minutes. Two minutes. Tauko ennen tätä mandaattiäänestystä, oliko mahdollista? It will be one voting. One voting. Yksi äänestys enää. Tästä asiakokonaisuudesta. So, if, if not 34.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 toimijoiden väliset neuvottelut ja sähköinen äänestys, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Ihan rauhassa nyt äänestäkää. Äänestys päättyy. No niin, hyvät kollegat. ITRE-valiokunnan osalta täysjäseniä 67 ja 50 prosenttia tästä luvusta on 33,5. 34 näin ollen tarvitaan plussan puolelle, koska enemmistö tarvittaisiin kaikista valiokunnan jäsenistä. Ei siis lasketa siitä jäsenmäärästä, joka nyt on paikalla, vaan kokonaisjäsenmäärästä. Nämä ovat säännöt ja niitä ei tässä voi nyt muuttaa. Eli tämä menee täysistuntoon. Eli neuvottelumandaattia trilogin osalta ei näin saada, koska kuten tiedätte, ehdotushan hyväksyttiin. tilanne oli 67 tai 66 eh, vastaan 00. Upea tulos. Eli täysistuntoon mennään liittyen tähän neuvotteluasian lopullinen päätös siihen liittyy. Hyvä. Kiitos kaikille. Sitten viimeiseen mietintöön. Vuoden 2007 talousarvio, trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet. Tarkoitus olisi nyt päästä asioissa eteenpäin mahdollisimman nopeasti, eli nopeasti nyt kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kahdeksan ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Muutos kahdeksan toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolmea puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tarkistamme 28. Äänestys päättyy. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestyt. Äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta, 9 vastaan yksi tyhjä. Kiitos. Onnittelut esittelijälle. well, I have expected something like that. Tämä ei yllättänyt juurikaan. Tämän tyyppistä tulosta vähän uumoilinkin. It's me, it's me, the French. Uh, let us go uh, to circular economy. Kiertotalouspaketti seuraavana. Neljä kohtaa. Jos voisit iloiset keskustelunne eh, lopettaa Kristianis Karinch. Kristianis Karinch. Olisiko mahdollista poistua salista, sitten näin työskentelyämme täällä ja koko porukka sitten kanssanne. Hyvät ystävät, ryhmän neuvonantajat, olisi hyvä, jos voisitte nyt häipyä. Olkaapa hyvä. Okei. Okay. Uh, colleagues, very important topic. Eli nyt siirrymme käsittelemään varsin tärkeää aihetta, kiertotalouspaketti. Neljä säädösehdotusta. Ja esittelijät ja varjoesittelijät kuhunkin liittyen noin puolitoista tuntia, ehkä kymmenisen minuuttia enemmänkin. Tähän vierähtää aikaa ja pahoittelut jo tässä vaiheessa tulkeillemme jos kokous jatkuu vähän yli puoli yhden. Mutta toimitaan niin nopeasti kuin vain voidaan. Muistuttaisin siitä, että komissiolta on saatu neljä ehdotusta ja ITREltä on sitten esittelijät ja varjoesittelijät. Ja tässä on tiettyä päällekkäisyyttä, ja jotta eh, varjoesittelijät saavat puheenvuoron, näitä on yhteensä 21, rajoitamme heidän puheaikansa noin puolentoista minuuttia, eli varautukaa tähän, koska varjoesittelijöitä on paljon. Ja nyt aluksi eh, kolme esittelijää. Ferle, korvaa tänään Talutskan. Ja Ferdinandin kanssa yhdessä nostamme esiin kaksi esitystä, emme siis yhtä vaan kaksi. Ja herra Bosch, ja Ferreira ovat sitten seuraavat puhujat ja esittelevät kumpikin yhden esityksen. Eli Federle eh, kahdeksan minuuttia, seitsemän kahdeksan minuuttia, jos teille sopii. Eli kahdeksisen minuuttia. Federden, olkaapa hyvä. Ja siis kaksi, kaksi asiaa. Puhun mahdollisimman lyhyesti. Teliskalta terveiset. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle itse, mutta saimme oikein hyvät nootit häneltä. Lähdetään liikkeelle eh, pattereista ajoneuvoista, paristoista ajoneuvoista. Hyvät kollegat, esittelen tässä romuajoneuvo ja paristoakku asia ehdotukset direktiivin. Tämän luonnoksen tarkoitus oli eh, huomioida keskustelut, joita on käyty tästä aiheesta, ja johtovaliokunnassa näitä keskusteluja käydään. Teliskan eh, esityksen tarkoituksena oli nostaa esiin kysymyksiä, joita ei ole riittävän hyvin huomioitu komission ehdotuksessa. Ja näin olisi tärkeää saada aikaan johdonmukainen käsittely, kun puhutaan tästä niin sanotusta jätepaketista. Varsin monimutkaista aiheesta on kyse. Kiertotaloutta usein pidetään synonyyminä jätteiden hallinnoinnille, mutta tämä tulkinta johtaa harhaan. Tietysti katsoisi, että kiertotalous on nähtävä laajempana asiayhteytenä ja suhteutettava se historialliseen konseptiin myöskin. Ja se voi luoda uuden teollisuuden pohjan, jos sopiva tasapainoinen ratkaisu löytyy. Ja sitten muutamaan seikkaan tässä mietinnössä Varsin usein puhutaan uusista kannustimista, kun puhutaan jätehuollosta ja sen tavoitteista, mutta nämä kannustimet puuttuvat komission ehdotuksista. Ja Teliska näin ollen päätti nostaa esiin eh, eri taloudellisia muut kannustimet luettelona, joita sitten jäsenmaat voivat hyödyntää. Ja tätä pidetään tehokkaana välineenä, jos halutaan päästä näihin kiertotaloustavoitteisiin. Ja liitteissä sitten huomioidaan kaikki kolme direktiiviä, jotta saadaan aikaan johdonmukainen lähestymistapa. Ja sitten eh, miten eh, sähköelektroniikalla teromalla käsitellään. Tässä tarvitaan yhtenäistä lähestymistapaa ja herra Telitska kääntyy komission puoleen ja toivoisikin standardeja sille, miten näitä on hoidettava ja niiden tulisi olla oikeudellisesti sitovia. Mistään uudesta asiasta sinällään ei ole kyse. Tässä vain mennään askel pidemmälle kuin tämä komissio on esittänyt. Ja nämä standardit, jotka ovat jo käytössä joissa jäsenmässä pakollisinaakin, niistä tulee tehdä sitovia kaikille toimijoille, jotka sähkö- ja romua käsittelevät. Näin eh, saadaan tasa-arvoinen kohtelu kaikille, eikä aiheuteta terveys- tai ympäristöriskejä. Periska myöskin nostaisi esiin erään seikan, joka menee hieman pidemmälle kuin mikä on direktiivin soveltamisala, mutta on myöskin tärkeä asia näissä puitteissa. Jätepaketissa ei näitä mm, siirtokysymyksiä käsitellä kunnolla. Jos halutaan säilyttää Euroopan unionin alueella, on kiinnitettävä huomiota siihen, että saadaan tehokkaammat järjestelyt myös sillä, miten jätteitä käsitellään, e, ilman että tämä aiheuttaa yrityksille liiallista hallinnollista taakkaa. Esimerkiksi, miten näitä käsitellään jäsenmaissa, tätä on tarkasteltava lähemmin, ja Teliska nostaa tämän asian esiin, ja varsinkin se, miten jätteitä siirretään, on asia, johon tuleekin paremmin huomiota. On myöskin painotettava sitä, että olemassa oleva lainsäädäntö täytäntöön pannaan parhaalla mahdollisella tavalla, ja huomioidaan myöskin toimintojen väliset sopimukset tässä yhteydessä. Ja viimeisenä seikkana tähän mietintöön liittyen olisi tärkeää eh, saada riittävästi tietoa, koska tällä tavalla vain voidaan muuttaa kuluttajien kulutustottumuksia. Ylipäätään eh, yritysmaailman toimivat tahot saadaan parempaan tietojenvaihtoon keskenään. Ja nyt sitten tähän kaatopaikka-asiaan, <clears throat> jos kaikille sopii. Teliska eh, toteaa seuraavia asioita on monia ehdotuksia liittyen siihen, eh, miten saataisiin hyvä viestintäfoorumi eh, aikaan ja miten tietoja vaihtaa ja parhaita käytänteitä vaihtaa jäsenmaiden välillä, mutta myöskin sektorien välisesti ja jätteiden käsittelyteollisuus ja toisaalta rahoitusteollisuus tulee saada tässä yhteyteen keskenään. On myöskin eh, lisättävä tietoisuutta uudenlaisista teollisista ratkaisumalleista ja toisaalta olemassa olevista kapasiteettiin liittyvistä vaihtoehdoista. Ja katsottava, miten rahoitussektori tässä huomioidaan, koska siirtymää ajatellen sillä on merkittävä rooli. Myöskin painotetaan eh, komission pyyntöä eh, katsoa, onko järkevää asettaa tavoitteet kokonaismääriin liittyen, kun lasketaan eh, henkilö per kilo, kilo per henkilö per vuosi pohjaisesti näitä määriä. On katsottava, miten päästäisiin sellaisen malliin, että jätteiden syntymistä pyritään ennaltaehkäisemään parhaalla mahdollisella tavalla, mutta tässä mittaaminen on hankalaa, eli ehkä kannattaa katsoa, mitkä ovat vuotuiset jätteiden jätemäärät. Ja tämän lisäksi kannattaa myöskin biojätteen osalta asettaa jonkinlaisia rajoja kaatopaikkakäsittelylle ja asettaa jotkut pakolliset rajat, mutta puitedirektiivissä sitten paremmin tämä asia esiin nostetaan. Telitska haluaa painottaa erityisesti tiettyjä seikkoja, eh, mutta nämä asiat on esitetty varsin ytimekkäästi johdanto-osassa ja todellakin vielä kerran pahoittelut herra Tevitskan puolesta siksi, että hän itse päässyt tänään osallistumaan tähän käytävään keskusteluun. Kiitos näistä kahden lausunnon esittelystä ja sitten siirrymme Miroslav Pocen lausuntoon jätteestä annetun direktiivin 2008-98 muuttaminen. Olkaa hyvä. Kolegyně a kolegové, evropské hospodářství přichází skrze odpadové toky o značné množství druhotných surovin. Kiitoksia. Tässä on tietty ongelma, äh, joka liittyy siihen, että ähm, <clears throat> esimerkiksi äh, raaka kun puhutaan raaka-aineista tai uusiutumattomista tai kierrättämättömistä jätteistä, niin me tarvitsemme ylipäänsä uusia materiaaleja, jotka olisivat parempia terveydelle ja ympäristölle. Jos me luomme tonneittain jätteitä, niin sitä silmällä pitäen tämä teksti ei ole vielä riittävä. Euroopan parlamentin tulee vedota äh, kunnianhimoisempien tavoitteiden puolesta ja siksi ehdotan, äh, kuten sanottu, kunnianhimoisempia tavoitteita. Komissio ehdottaa kuitenkin vain sellaisia tavoitteita, jotka eivät vastaa meidän äh, pyrkimystämme vähentää jätteiden määrää. Eli Kyse on siitä, että meidän tulee vahvistaa direktiiviä. Mielestäni jo määritelmät ovat kunnianhimottomia. Tarvitsemme määritelmiä, jotka sinään jo ovat kunnianhimoisempia ja harmonisempia, yhdenmukaisempia. On otettava huomioon kaikki jätteiden käsittelykeinot. Haluaisin uuden määrittelyn kaupalliselle ja teolliselle jätteelle tuotteille. On myös tärkeää, että määrittelisimme elintarvikejätteet uudella tavalla. Elintarvikejätteillähän voi olla vaikutuksia ympäristöön, mutta myös kulutukseen, maatalouteen, energiatalouteen. Ja lopuksi sitten vielä nämä niin kutsutut villit kaatopaikat, laittomat kaatopaikat. Meidän täytyy kiinnittää huomiota myös niihin ja siihen, mikä on valmistajien vastuu, jos tuottajat osallistuisivat jätteiden käsittelyynkin jo lähtökohtaisesti, niin heillä, jos heidän tulisi kantaa vastuuta jätteestä, niin he jo alkuvaiheessa lähtökohtaisesti ottaisivat valmistaisivat parempia tuotteita. tekstissä, siis komission tekstissä on esitetty useita tavoitteita. Minä olisin sitä mieltä, että tavoitteita tulisi vahvistaa. Erityisesti meidän tulisi yhteistuotantoa parantaa vuoteen 2030 mennessä, mutta prosenttiosuudet ovat komission ehdotuksessa aika hämärät. Entäpä sitten laskumetodit? laskemismetodit. Miten me voimme tehdä vertauksia eri jäsenvaltioiden kesken? Ehdottaisinkin uudenlaista laskentametodia, joka perustuisi tuotantoon per asukas. Meillä ei tällä hetkellä vielä ole sellaista analyysikeinoa, joka mahdollistaisi tällaisen metodin käyttämisen, ja siksi pyytäisin, että komissio antaisi meille tämän kaltaisen analyysin. Ja ihan lopuksi me voisimme vielä vahvistaa kuluttajien suojaa. Sitä ei riittävästi ole otettu huomioon komission ehdotuksessa. Olisi hyvä, jos me voisimme saavuttaa myös kuluttajan suojelutavoitteemme. On pohdittava, miten voitaisiin myös ennaltaehkäistä jätteiden syntymistä. Toivottavasti eh, seuraavassa kokouksessamme varjoesittelijöiden kanssa saamme aikaan sellaisen kompromissin, joka mahdollistaa sen, että voimme eh, kunnianhimoisemmin eh, neuvotella neuvoston kanssa. Kyse ei ole ainoastaan jätteiden käsittelystä, vaan ylipäänsä koko talouden kehittämisestä ja kilpailukyvystämme. Kiitos. Kiitos raportista. Jätet, jätet, pakkaukset ja pakkausjätteet, João Pereira, puheenvuoro sinun. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Kiitos, puheenjohtaja. Päivää kaikille. Ensiksi yleishuomio komission ehdotuksesta. Komissio direktiiviehdotuksessaan ehdottaa pakkauksiin ja pakkausetteisiin liittyviä asioita, joissa komission arvion mukaan voitaisiin mennä pitemmälle – resurssien tehokkaamman käytön suhteen, joka voisi tuoda taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä. Jätteiden käyttäminen resurssina on ratkaisevaa, jotta parannettaisiin resurssitehokkuutta. Ja nyt meidän on saatava paketti kasaan, eli saada jätteet kiertämään. Kiertotalous luo ilmiselviä etuja arvoketjussa, mutta meidän täytyy kyetä luomaan jatkuva ketju. Tällä hetkellä ei ole mahdollista kierrättää kaikkea. Ja me täytyy pitää saada tämä kiertotalouden sykli suljetuksi. Globaalisti komission ehdotus esittää kierrätystavoitteita ja kunnianhimoisempia tavoitteita. Ja spesifejä tavoitteita myöskin pakkausjätteille. Esitteisena on sääntöjä, jotka koskevat tavoitteiden saavuttamisen laskemista, arvioimista. Ja lausuntoluonnoksessa ilmaistaan globaalisti ainakin, että olemme samaa mieltä ehdotuksen kanssa, mutta poimimme myös esille joitakin meille tärkeitä näkökohtia. Täytyy myöntää, että jäsenmaissa on eroja lähtökohdissaan suhteessa astettuihin tavoitteisiin. Kaikki jäsenvaltiot eivät kykene tavoitteisiin heti pääsemään. Toteamme myös, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole luoneet kaikkia vaadittavaa infrastruktuuria tavoitteiden saavuttamiseksi. Me emme mitenkään kyseenalaista tavoitteita mutta meidän täytyy antaa vähän ajassa joustoa, aikaa saavuttaa näitä tavoitteita. Ja tällaista joustavuutta meiltä me lausunnossamme. Tässä ehdotetaan poikkeuksia uusien tavoitteiden soveltamista aikaa koskevia, takarajoja koskevia poikkeuksia. Tämä koskee Tähän liittyy joko ehtoja, tiukkoja ehtoja, joilla näitä poikkeamia voisi soveltaa. Tässä otetaan lähtökohta, lähtöpiste. Tavoitteena on asteittain saavuttaa tavoite. Ja meillä on myöskin tällaisia ennakkovaroituksia jotka on rakennettu sisään tässä. Eli tässä on sääntöjä ja ehtoja, jotka soveltuisivat jäsenmaiden tarpeisiin, mutta me kunnioitamme kuitenkin komission tavoitteita. Toisekseen tuottajan vastuun laajentaminen olisi hyvä, että tämä tapahtuisi jätteiden ehkäisemisen suhteen ja että tällä pyrittäisiin kiertämiseen ja vähentämään äh, miltä tahansa loppukäyttäjältä syntyvää pakkausjätettä. Ja meillä on uusia viittauksia äh, tähän periaatteeseen, eli pyrimme laajentamaan tuottajavastuuta. usein loppukäyttäjä ei valitse, missä pakkauksessa tuote tulee, joten on asianmukaista laajentaa tuottajavastuuta. Ja tähän liittyy kaksi uutta tavoitetta, jotka ovat kunnianhimoisempia, jotka vaativat uutia, uusia resursseja. Että yhteisö voisi lisätä resursseja jäsenvaltiossa, jotta voitaisiin tehdä riittävät investoinnit Meillä täytyy olla tuotteita, jotka mahdollistavat lisäarvon syntymisen. Ja meillä, meidän täytyy myös luoda sellaiset olot, joissa pakkausjätteen hallinnoiminen on taloudellisesti kannattava, milloin se on ympäristöllisesti taloudellisesti mahdollista. Meillä on siis nämä kolme ehtoa samassa nipossa. Kiitos. Ja sitten varjoesittelijät. Mutta sitä ennen Tervetuloa eh, IFRE-valiokunnan pääesittelijämme. Ehkä voit käyttää oman puheenvuorosi varjoesittelyiden puheenvuorojen jälkeen, koska Rova Bonafit on vastuussa pääesittelijänä Envy-valiokunnassa. Näistä kaikista olette myöskin varajäsen ITRE-valiokunnassa, eli totta kai on tärkeää, että voitte käyttää täällä puheenvuoron, mutta ehdottaisin, että käydään läpi ensin varjo esittelyiden puheenvuorot. Herra Raul EPPstä, olkaa hyvä. Pakkausdirektiivistä muutama huomio. laajennettu valmistajan vastuu. Pidän sitä hyvänä lähestymistapana ja varsin hyvin toimivanakin, mutta on katsottava, milloin sitä ei ole syytä soveltaa. Esimerkiksi jätepuitedirektiivissähän tämä pätee automaattisesti ja on myöskin toimivia järjestelmiä tältä osin. Ja siksi tätä ei kannata uudelleen huomioida. Mitä tulee sitten joustavuuteen jäsenmaita ajatellen, periaatteessa voidaan todeta, että tällainen lähestymistapa on järkevä, mutta on pidettävä huoli siitä, ettei mennä tässä liian pitkälle. On tärkeää, että vertailtavuus kuitenkin säilyy. Ja joustavuutta saadaankin komission ehdostaman ennalta varoitusjärjestelyn periaatteen pohjalta. Kolmen vuoden määräaikaista komissio on esittänyt. Eli ei sellaista joustavuutta, että sitten enää kannustinvaikutunta ei ole. Ja sitten tämä tavoite, kierrätystavoite vuoden umpeuduttua, tavoite sinällään mielestämme ihan hyvä, mutta eh, nämä tavoitteet tavoitteet ja tavoiteasettelu, sitä on vaikea tässä vaiheessa mennä arvioimaan. On nähtävä ensin, eh, miten uuden määritelmän ja laskelmaperiaatteen toteuduttua sitten nämä kertoskysymykset ovat hoituneet jäsenmaissa. Sen jälkeen, kun tämä tarkistus on astunut voimaan, ehkä vuoden kuluttua voitaisiin tähän mennä. Ja sitten tuote termin otto En ymmärrä, miksi se on tässä yhteydessä huomioitava. Eihän tuotetta yleensä heitetä pois. Ei silloin puhuta varsinaisesti jätteestä. Ehkä tulisi käyttää jotain sopivampaa käsitettä. Sitten laskentametodit ovatko ne toimivat ja onko esitys järkevä, riippuu varmasti siitä, miten nämä kierrätysmenettelyt ja toisaalta järjestelyt uudelleenkäyttöä varten hoidetaan. Jos mittauksen viitteet asetetaan komission ehdottamalla tavalla, eli kaikki kierrätyksen mukana olevat yritykset, Eh, tarvitsisivat uusia eh, mittausmenettelyjä. Onko tämä järkevää vai vaatiko tämä hieman liiallisia ponnistuksia? Tähän eh, laittaisin kysymysmerkin tässä vaiheessa. Ja sitten tietojärjestelyt ja raportointimenettelyt. En tiedä, onko tämä esitys hieman liian yksityiskohtainen. No tietysti tietojen on oltava vaan vertailukelpoisia. Se on tärkeää komissiollekin, mutta ehkä ihan näin kovasti ei tulisi tähän liittyen vaatia. Ja sitten eh, kollega Zabarska toivoi, että kommentoisin tai toisin esiin hänen ajatuksiaan myös, mitä tulee jätepuitedirektiivin. Haluatteko, että esitän nämä huomiot nyt vai myöhemmin? One against. Okay. Puheenjohtajan mikrofoni on pois päältä. And now we ehkäpä myöhemmässä vaiheessa, koska nyt käydään tämä ensimmäinen varjoesittelyiden kierros ja mm, käsittelemme näitä kahta ensimmäistä asiaa tässä vaiheessa. Kierik sitten esitteestä, olkaa hyvä. Ja ensimmäinen asiakokonaisuus siis. Ten temat, ja Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tässähän oli kyse kolmesta keinosta, joilla ajoneuvot käyttävät akkuja. On myös tärkeää pohtia sitä, miten akkuja käytetään kodinkonelaitteissa. No, näihin aiheisiin tarvitaan aivan oman kaltaisensa lähestymistapa. Kaikkiin jätteisiin täytyy kiinnittää erilaista huomiota. Jätteiden käsittely täytyy eriyttää. Minä itse olen käsitellyt tätä asiaa jo aika pitkään, ja koska meillä on jo direktiivejä olemassa, niin olen pohtinut sitä, miten direktiivejä voitaisiin parantaa. Kun puhutaan ajoneuvojen jätteistä, niin on todettava, että on olemassa tiettyjä ajoneuvojen purkamispaikkoja ja sitten on olemassa aivan laittomia niin sanotusti epävirallisia purkamispaikkoja ja on todettava suoraan, että ajoneuvojen käyttämättömiä tai purettujen ajoneuvojen osia, käyttämättömiä osia voidaan myydä edelleen, ja jos kyse on laittomasta, saastuttavasta osasta, niin sehän, siihen liittyy riskejä. Meillä tulisi olla jonkinlainen rekisteri, laillinen rekisteri siitä, kuinka moni ajoneuvo on purettu ja sen jälkeen markkinoilla olevia mm, osia, niiden lukumäärän tulisi täsmätä laillisten osien määrän kanssa. Näinhän ei nyt ole. Meillä on aika laajat harmaat markkinat, pimeät markkinat. Tämä on tämänhetkisen direktiivin pahin pullonkaula. Sitten jos puhumme paristoista ja akuista, niin meillä on aika monia lyijypattereita. Yli 90 prosenttia itse asiassa ovat sellaisia. Teknologia sinänsä ei ole ongelmaa, koska meillä on olemassa teknologiaa näiden pattereiden paristojen käsittelemiseksi, mutta kyse on taas rahasta kiinalainen lyijy on niin halpaa, ettei kannata enää käyttää uudelleen käytettyjä pattereita. Minkäänlaisia taloudellisia kannustimia ei ole, ja siksi käytöstä poistettuja pattereita on siellä sun täällä, siellä missä niitä ei pitäisi olla. Ja, jos, ja kun puhutaan kodinkoneista, niin korinkoneita on monenlaisia, niistä koituvaa jätettä on erilaisia ja jokainen yksityiskohta ikään kuin edellyttää omaa ratkaisuaan. Meidän täytyy asettaa jonkinlaiset oikeudelliset puitteet ja taloudelliset kannustimet sille, että näitä laitteita varastoidaan ensin asianmukaisella tavalla ja sen jälkeen prosessoidaan myös asianmukaisella tavalla. Kaikkein suurin prosessointiin käsittelyyn liittyvä ongelma liittyy <clears throat> sähköiseen jätteeseen. Usein tällainen sähköinen jäte lähetetään kaukoitään. Siellä ympäristöasioista ei kauheasti piitata. Ja suurin ongelma onkin se, minkälaista jätettä Euroopasta laivataan kaukoitään, minkälaisia kanavia pitkin sitä sinne laivataan ja minkälaisin ehdoin. meidän tulisi myös pohtia sitä, millä tavalla, minkälaisin teknologisin keinoin näitä jätteitä käsitellään sitten määräpäissä. Ja edelleen ollaan näissä kohdissa yksi ja kaksi, Litska esittelijänä. Ja Vox sitten ECRstä valio, varjo esittelijänä. Olkaa hyvä. Thank you, President. Kiitos, puheenjohtaja. Minun ryhmäni kannattaa sitä, että resursseja käytetään taloudellisesti, myöskin jäsenten aikaa. Joten puhun kaikista neljästä mietinnöstä ryhmän nimissä. Kiittäisin esiksi ryhmän puolesta esittelijöitä työstään. Kiinnostavaa. Ryhmälläni on useampi varaus komission lähestymistavan suhteen ja myöskin la- suhteen me haluamme kattavan lähestymistavan, joka keskittyy isoihin kysymyksiin. Meistä jätteen huoltoa pitää parantaa energiatehokkuutta myös ja näin vähentää riippuvuuttamme tuontiresursseista. Meistä nämä ovat hyödyntämätön taloudellista potentiaalia kaikkien sen pitäisi tietää tästä, mistä syystä me kannatamme realististen tavoitteiden asettamista, mutta emmekä ymmärrä miksi tasolta meillä on liian kunnianhimoisia tavoitteita ja sitten miksi useammalle jäsenvaltiolle annetaan poikkeuslupia. Meistä näitä tavoitteita annetaan otetaan vakavasti. asetetaan tavoitteet niin korkealle, että te saavuta sitä, mutta ei se mitään, jos ette onnistu, saatte poikkeusluvan. Haluaisimme komission selittää, miksi se hyväksyy tämän lähestymistavan. Eikö se parempi asettaa realistisia tavoitteita ja pitää huolta siitä, että ne saavutetaan ennen kuin uusia asetetaan mitenkä identifioinnin jäsenvaltiot, joille poikkeuslupa annettaisiin kuten kohdassa 11.3 jätedirektiivissä. Esittelijät esittävät monia lisätoimia ja meillä on epäselvää, missä määrin niiden vaikutus on otettu huomioon tai se, ovatko ne ollenkaan välttämättömiä. Esimerkiksi jäteöljyn ehdotetut säädökset Refitin arvosäätelyn säätelyn esityksestä mukaan me haluaisimme kattavan vaikutusarvion kuluttajien, teollisuuden ja paikallisviranomaisten tilanteesta ennen kuin voisimme tehdä tällaisen ehdotuksen. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että ehdotuksen hyödyt ovat suhteessa teollisuuden ja erityisesti pk-yritysten lisärasitukselle. Meillä on samat huolenaiheet lisätavoitteille tai tavoitteiden muutoksille – tuottajavastuun pakolliselle laajentamiselle ja monille muille mietintöjä lisätoimille. Kysyisin esittelijältä, oletteko te laskeneet, kuinka monta tavoitetta te oikein ajatte asettaa? Niitä on niin paljon, että kuka tahansa toimielimien ulkopuolella kokee niiden noudattamisen vaikeaksi. Ja tämä monimutkaisuus vähentää sääntöjen noudattamista. Euroopan teollisuus on pitkään halunnut selkeitä, ymmärrettäviä tavoitteita, jotka eivät muutu joka pari vuoden jälkeen, kun komissio tekee uuden ehdotuksen. Tämän vuoksi meillä on ryhmässä huolena aiheita delegoitujen ja täytettäpänä säännösten suhteen, jotka olivat paljon epävarmuutta ja suhteessa esimerkiksi Rich-lainsäädäntöön nämä ehdotukset ovat olleet erittäin ongelmaisia menneisyydessäkin. Emme voi hyväksyä että komissio voisi jatkuvasti arvioida uudelleen kriittisten raaka-aineiden listaa tai laatia uutta jäteluettelua ilman asianmukaista lainsäädäntömenettelyä. Kyseenalaistaisimme myös siitä, onko teollisuus ja kaupallisen jäteen mukaan ottaminen huomioon isot suuryritykset jo kierrättävät ja käytävät materiaalia uudestaan, koska siihen on taloudellisia kannusteita. Varsinaiset asiat liittyvät kunnalliseen jätteeseen, kaupunkijätteeseen. Haluaisimme kuulla muutosten käytännön vaikutuksista lisää. Tämä lainsäädäntö merkittävästi vaikuttaa teollisuuteen, suurin osa teollisuutta paikallisviranomaisiin ja muuttaa asu ihmisten päivittäistä elämää. Kunnianhimon ja käytännön vaatimusten tasapaino täytyy löytyä. Kiitos puheenjohtaja. Uh, colleague, uh, now we... Javor seuraavana. Ja olette varjoesittelijä kaiken näiden neljän osalta, mutta ehkä voisitte tässä vaiheessa kommentoida näitä kahta ensimmäistä ja sitten seuraavalla kierroksella kommentoida näitä kahta muuta. Olkaa hyvä. Selvä, noudatan näitä ohjeita. Eli keskityn nyt kaatopaikka-asiaan ja, tähän käytettyihin paristoihin romoajoneuvoihin tässä vaiheessa. Ensinnäkin toteaisin, että esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa meillä on paljonkin yhteistä, mitä tulee kantaamme komission ehdotuksen suhteen. Ja pitkälti olen valmis tukemaan esittelen lähestymistapaa. Esimerkiksi pakolliseksi esitettävä erillinen biojätteen keräys. Se olisi hyvä ehdotus ja senhän täällä herra Tereska edustava kollega esiin nosti. Tämän lisäksi olisi hyvä, jos tietoja vaihdettaisiin ja parhaita käytänteitä myöskin, ja näin voitaisiin miettiä innovatiivisia ratkaisumalleja. Kaatopaikoista puhuttaessa eri jäsenmailta on saatu mielenkiintoisia aloitteita ja ehdotuksia, ja niiden osalta on syytä vaihtaa kokemusta ja tietotaitoa eikä tässä todellakaan ole kyse pelkästään kaatopaikkadirektiivissä, vaan ylipäätään jätekysymyksistä ja tällöin johdonmukaisuus on yksi avaintekijöistä ja kannattaa miettiä ehkä miten harmonisoida määritelmiä ja myöskin menettelytapoja. Varsin tärkeää tässä yhteydessä kun nyt keskustelemme erillisinä näitä säädösehdotuksia, mutta on tärkeää, että niiden väliset yhteydet myöskin huomioidaan, koska ne saattavat olla toisiaan tukevia, mutta saattaa käydä niinkin, että hyväksymme säädökset, jotka ovat ristiriidassa toisiinsa nähden. Eli tarvitaan tällaista johdonmukaista lähestymistapaa ja käsittelyä. Jäteiden laivaamisesta jo puhuttiin, ja tämä tietysti on kysymys, joka liittyy myöskin kaatopaikka-asiaan, mutta tähän palaan vielä, kun tarkastelemme lähemmin elektroniikkajätettä. Ja laivaus on tärkeä asia, kun halutaan eh, taistella laittomia kuljetuksia vastaan EU:ssa, mutta toisaalta joskus eh, törmätään myöskin veropetosongelmiin tässä yhteydessä. Ja varsinkin uusien eh, jäsenmaiden osalta eh, tilanne saattaa olla hankala, jos eh, niiden kautta kuljetetaan jätteitä. Ja tässä yhteydessä on tärkeää muistaa se, että kun puhutaan kaatopaikoista, ei riitä, että mm, mietitään, miten vähentää niiden käyttöä, sillä jos vain tähän kiinnitetään huomiota, niin jätteiden määrä ei välttämättä sinällään vähene, vaan niitä ehkä poltetaan enemmän kuin ennen, eikä sekään ole hyvä asia, jos tätä kokonaispakettia ajatellaan. Eli kun kaatopaikkojen käyttöä pyritään vähentämään, eh, on katsottava, eh, miten toimia, jotta eh, ei jouduta tilanteeseen, että kaatopaikan sijaan jätteitä poltetaan. Sitten kun puhutaan käytetyistä varistoista ja akuista, on erittäin tärkeää, että saadaan harmonisoitua eh, menettelytapa, käytäntöä ja toisaalta, että tilastotiedot ovat luotettavia. Näin ei ole vielä tänä eh, aikana. Tässä puhuttiin jo jätteen eh, kuljettamisesta ja laivauksesta EUn ulkopuolelle, mutta tämä on ongelma myöskin, kun asia tarkastellaan EUn sisällä. Ja on erittäin tärkeää saada riittävän tiukat säännöt jotta voidaan estää valvomattomat kuljetukset. Ja luettelo näistä mahdollisista välineistä, jotka liittyvät tähän kertotalouteen, tulisi mainita liitteessä, eikä pelkästään liittyen sähköromuun, vaan myöskin tähän kaatopaikkakysymykseen. Ja ylipäätään katsoisin, että tätä tarvitaan myös puitedirektiivin yhteydessä. Kiitokset. Ja sitten Silkiotis, olkaa hyvä. Ja olisi hyvä, jos tässä ensimmäisessä puheenvuorossa keskittyy sitten näihin kahteen säädösehdotukseen ja sitten jälkimmäisessä puheenvuorossanne näihin kolmosen ja neloseen. Mutta jos haluat käydä läpi kaikki neljä nyt kerralla, niin kyllä sekin sopii. Eh, Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kauheastihan tässä ei aikaa ole, joten puhun ainoastaan jätteiden käsittelystä, eli kohdasta 11 tai jätedirektiivistä. Minähän olen siis varjo esittelijä. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää Miroslav Pocia, joka on tehnyt todellisia parannusehdotuksia komission ehdotukseen. Minun ryhmäni on sitä mieltä, että tällä tavalla voidaan myötä vaikuttaa resurssien käytön järkiperäistämiseen. Ja tarkoituksena on tietysti parantaa ympäristön tilaa ja kansanterveyden tilaa, parantaa ihmisten elämänlaatua. Tällä alallahan on paljon parantamisen varaa ja potentiaaliakin. Kaikkein tärkeintä on tietysti e- ennaltaehkäisy ja suuren yleisön tiedottaminen tästä asiasta, jotta saadaan tukittua porsaan reikiä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy korostaa tuottajan vastuuta. Se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy saada aikaan selkeä valvontajärjestelmä, toimiva valvontajärjestelmä. Ja on myös pidettävä mielessä se, että nämäkin prosessit, ähm, niihin liittyy tietty hinta. Maaperän laatu on asia, johon on kiinnitettävä vakavaa huomiota erityisesti kaatopaikkojen läheisyydessä on pidettävä huoli siitä, että kaikki sidosryhmät ovat mukana, niin myös paikalliset ja alueelliset ammattiliittojen roolia on myös korostettava. Tuottajan laajennettu vastuu on tärkeää, kuten jo sanoin, suuren yleisen tietoisuuden ja ymmärtämisen parantaminen on tärkeää sekin. On myös tärkeää, että ihmiset pääsevät helposti, siis että kierrättäminen tehdään ihmisille helpoksi merien saastuminen on sekin ongelma. Kaikilla jäsenvaltioilla ei tietenkään ole samaa toimintakykyä, ei myöskään samaa, samoja valmiuksia saavuttaa niitä tavoitteita, joita olemme asettaneet. On tiettyjä maita, joihin esimerkiksi tämä uusliberaalinen lähestymistapa ja tiukkuuspolitiikka ovat vaikuttaneet erityisen rankasti maita, joissa on köyhyyttä, ja siksi rakenne- ja aluekehitysrahastoista tulisi myöntää apua sellaisen infrastruktuurin perustamiseen, joka edesauttaa kierrättämistä, koska nämä maat tarvitsevat apua. Siksi on tärkeää, että voimme käyttää rakennepolitiikan politiikkaan liittyvistä rahastoista rahaa. Paikalliset viranomaiset tarvitsevat tietysti apua kaatopaikkojen hoitamisessa ja me tulemme tekemään tähän liittyviä tarkistuksia. Second row. Kiitos kollega ja nyt kakkoskierros. Neljä varjoesittelijää. Virkkunen, EPP. Hanna Virkkunen. Hanna. Mr. Chairman, I have just few... Kiitos puheenjohtaja. Pari sanaa vain elektronisista jätteistä, akuista ja ajoneuvoista, jotka ovat tiessä päässä. Komission ehdotukset näistä kolmesta direktiivistä ovat pieniä. Ne keskittyvät tilastotietoon ja raportointiin. Sehän on tärkeä kysymys, koska, koska luotettava dataa ja luotettavat raportit ovat realististen kierrätys- ja uudelleenkäyttötavoitteiden pohjalla – Yksi tärkeimmistä asioista on, että jäsenvaltiot on täytettävä samoja menettelyitä ja raportoida samasta asiasta, jota tavoitteiden voidaan asettaa. Tärkeää on, että keskitytään tähän, niin kuin komissio ehdottaa. Mr. Delitska on tehnyt hyvää työtä. Haluaisin kiittää häntä työstään. EPP voi tukea useampia hänen aloitteistaan kuten Stella totesi, tasaisen pelikentän tapa, takaminen markkinaosapuolille on tehokkaan jätteiden käytön perusteisesti tapana kustannustehokkaiden markkinasuuntautuneiden ympäristölle hyvien toimenpiteiden omaksumiseen. Esittelijä ehdottaa taloudellisia välineitä kaikille kolmelle direktiiville. Päivänä on tukea siirtymistä kohti suurempaa kiertotaloutta. On myös tärkeää antaa yritykselle kannusteita kehittää jätehuoltoa. Mutta täytyy miettiä tarkkaan, kuinka yksityiskohtaisia luottavuutta me haluamme välineistä luoda. Siitä pitää keskustella. EPP jakaistelee näkemykseen, että jäsenvaltioiden raportointivelvollisuuksia täytyy yksinkertaista ja byrokratiaa vähentää. On oikein hyvä, että esittelijä on kiinnittänyt huomiota elektronisen ja sähköteollisuuden jätteiden jäteongelmat. Nämä jätteet täytyy käsitellä oikein. Muuten erilliskeräykset eivät ole mielekkäitä. Oikea käsittely saa myös ihmiset luottelemaan, että kierrätyksellä on merkitystä. Siinä kommenttini. Uh, thank you very much. Kiitos, madam. Katrina Brandt Moodin siellä. Um, very happy to... Totta. Mielelläni olen hänen paikallaan, koska hän tekee tärkeää työtä UKssa. Ja mielelläni raadan täällä hänen puolestaan, jos hän vaan auttaa kansanäänestyksen voittamiseksi. Menen nyt suoraan asiaan. Hän on siis pakkaus- ja pakkausjätedirektiivissä varjoesittelijänä. Ensinnäkin on rohkaistava kier- kierrätettävien materiaalien käyttöä. Me kaikki ymmärrämme, että tämä on tärkeää. Jos me emme niin tee, niin valmistajan vastuu johtaa sekundaaristen raaka-aineiden tuottamiseen, mutta niille ei ole markkinoita ja siksi ehdottamme minimitavoitteita, jotka ovat sitovia ja jotka koskevat esimerkiksi jäykkien muovipakkausten ja lasipakkausten tuotantoa. Pakkauksista tulee tehdä sinänsä jo kestävämpiä. Jotta EPR voi toimia tehokkaasti, meidän täytyy pitää huoli siitä, että tuottajat saavat taloudellisia kannusteita kestävämpien paket- pakkausten valmistamiseksi. Tarvitsemme EPR-järjestelmän vahvistamista niin, että ne tuotteet, jotka käyttävät ehkä vähemmän väriä muovituotteessaan, saisivat kannustimia, koska me tiedämme, että väritettyjen muovituotteiden kierrättäminen on vaikeampaa. Ja tietysti olisi tärkeää, että niin kuluttajat kuin tuottajatkin käyttäisivät enemmän uudelleen täytettäviä lasipakkauksia. Kuluttajien käyttäytyminen on tietysti avainasemassa ja siksi me ehdotamme tiettyjä vaatimuksia, jotka liittyvät kierrättämiseen ja pakkausmerkintöihin. Pakkausmerkkeen näissä tulisi ilmaista, miten pakkauksia voidaan kierrättää ja millä tavalla pakkaus on ympäristö- Ähm, ystävällinen meriympäristö on ehkä pakkausjätteen pahin uhri, joten ehdotamme vahvempaa sanamuotoa, joka liittyy siihen, että meidän täytyy vähentää meri, meren päätyvän roskan määrää. Ja sitten vielä ää, äh, kertakäyttö tuotteiden kierrättämisestä. Me emme halua roh- pakkaista kertakäyttökulttuuria. Emme halua sellaisia pakkauksia, jotka eivät ole aidosti kierrätettäviä. Kiitos. Uh, thank you very much for your... Kiitos näistä huomioista. Ja sitten Rouva Saborska. Ja herra Roil ymmärtääkseni puhuu hänen nimissään täällä tänään. Olkaa hyvä. Sain paperin eteeni. Hän ei välttämättä itse päässyt tänään paikalle. En ole välttämättä ihan samaa mieltä kaikista kohdista, mutta on vielä kesken. Jätteiden synnyn estämisestä, kun puhutaan, katsoo, että nämä vapaaehtoiset indikaattorit jäsenmaissa – tulisi huomioida kyseisissä ennaltaehkäisyohjelmissa ja että tässä tulisi miettiä toisenlaisia taloudellisia kannustimia. Sitten kaatopaikka-asia e, ei tukiväline EU-ssa, vaan sallittaisiin ainoastaan tiukkojen ehtojen toteutumista, koska nämä ovat molemmat alhaalla tässä jätehierarkiassa. Ja selkeitä katopaikka- ja polttamisehtoja tulisi esittää, eikä niitä sallia lainkaan silloin, kun puhutaan biojätteestä. Ja mitä tulee elintarvikejätteeseen, eh, hän puhuu EU laajuisista tavoitteista, en ole tästä itse ihan varma. Tämän lisäksi eh, hän haluaisi, että merien jätet huomioitaisiin tässä yhteydessä myöskin ja sitten laajennettu eh, valmistajan vastuu, sitähän pitää hyvänä ja tekee tähän liittyen myös konkreettisia ehdotuksia. Kansalliset eh, toimintaohjelmat näiden yhteydessä. Hän on sitä mieltä, että vapaaehtoiset toimintasuunnitelmat ovat hyvä asia jäsenmaatasolla. Tämän lisäksi mm, tässä esitetään myös eh, joitain uusia määritelmäehdotuksia. Eli tässä näin pähkinän kuoressa hänen puheenvuoronsa, eh, mutta hänkin odottaa innolla asiasta käytävää keskustelua. Kiitos. Kiitos näistä konkreettisista huomioista, jotka Rova Zavorska esitti. Ja, ja, ja nyt mennään sitten kakkoskierrokselle. Olkaa hyvä. Aloittaisin kolmella yleishuomiolla. Ensinnäkin, kun komissio veti kiertotalouspaketin pois puolitoista vuotta sitten, argumentti oli, että he palaisivat asiaan ja että se olisi kunnianhimoisempi, joka ja kattaisi myös tuotantopuolen kiertotaloudessa. Näin ei ollut, koska komission ehdotus parlamentille ei ole kunnianhimoisempi kuin edellinen. Se on vähemmän kunnianhimoinen, eikä siinä ole tuotantopuoltakaan. on pahoiteltavaa ja komissio esitti argumentteja, jotka eivät olleet tosia. Toinen yleishuomio. Mainitsin jo, että puhutamme neljästä itsenäistä mietinnästä, mutta on äärimmäisen tärkeää, että pitää huolta, että nämä kaikki ovat johdonmukaisia. Että me loisi lainsäädäntö, joka on sisäisesti ristiriitaista – realistiset tavoitteet, toisin kuin ECR. Me vihreät olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme kunnianhimoisia tavoitteita, jotka saavutetaan. yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission kanssa. Ja meidän täytyy tällä menettelyllä asettaa kunnianhimoisia tavoitteita. Jätepuita direktiivin suhteen on pakko sanoa, että minä voimakkaasti pahoittelen, että, että ruokajäteillä ja meriliikenteen jätteillä ei ole mitään tavoitteita. Ja, ja teen ruokajätteille ja meren, merten, veri- ja päästöville jätteille 50 prosentin tavoitteen jälkimmäinen hirveä asia. Sitten teollisuuden jätteet, suurilta osin me puhumme kunnallisjätteistä, mutta myös teollisuuden jätteet ovat tärkeä kysymys. Ja, ja maatalouden jätteet ovat täysin kuvasta pois. Miksi? Koska se tulee valtavasti jätteitä, jotka pitäisi ää, äh, kestävällä tavalla hallita. Ja sitten ongelmajätteiden hallinta jätevirrassa. Jätteiden kiertettävyys on osittain kiinni näiden sisällöstä. Jos mukana ongelma niin jätettä kiertäminen on äärimmäisen vaikeaa. Täytyy painottaa jälleen pakolliset kompostien bio- ja kierrätystavoitteet. Ja ottaisin 65 prosenttia 2025. Ja haluan myös kunnianhimoisempaa uudelleenkäyttötavoitteiden valmistelua pohjaksi kiertotaloudelle. Mainitsinkin jo kaatopaikkajätteen yhteydessä, että meidän täytyy vähentää kaatopaikkajätteiden määrää, mutta se ei merkitse jätteiden polttoa. Ja haluan myös vähennyksiä tuotantopuolelta. Sitten pakkauksista pakkausjäte. kuten Steli mainitsi, herra Ferrara mainitsi, me tarvitsemme selkeitä johdonmukaisia määritelmiä ja kunnianhimoisia tavoitteita täytännön suhteen pakkausjätteen kierrätys. Tavoite olisi 80 prosenttia 2030, niin kuin aikaisemmassa kiertotalouspaketissa käydellinen komissio ehdotti, eikä ole täysin tyytyväinen uuden, uudelleen käytön suhteen, koska sataisi haitata kiertotaloutta. Me tarvitsemme keinoja, jotka lisäävät uudelleenkäyttöä pakkausjätteessä. Ja lopuksi me tarvitsemme harmonisoituja jäteenkäsittelyjärjestelmiä kautta Euroopan, joissa on johdonmukaiset jätemerkinnät, jotka on yhdenmukaistettu kautta EUn. Että kuluttajat ymmärtäisivät paremmin että jätemarkkinat toimivat eri jäsenmaissa. Um, now I would like to ask, um... Seuraavana Simona Bonafé, olkaa hyvä. Voitte tuoda esiin Envivaliokunnan näkemykset näissä asioissa. Ja teidän vastuullannehan ovat nämä kaikki ehdotukset. Eli on hienoa, että voitte täällä kertoa näkemyksistänne. Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos. Tämä todellakin on oikein eh, hyvä tilaisuus, koska huomenna me myöskin keskustelemme omassa valiokunnassamme koko paketista. Muutama lyhyt huomio ensin tästä kokonaispaketista neljän direktiivin osalta. Enkä siksi, että vastaan näistä kaikista, vaan siksi, että todellakin voidaan katsoa, että tässä muodollisesti kyllä on kyse neljästä erillisestä säädösehdotuksesta, mutta niitä on kuitenkin tarkasteltava hieman laajempaakin puitteistoa vasten. Eikä tässä puhuta pelkästään ympäristö- ja jätepoliittisista kysymyksistä, vaan ylipäätään maa mahdollisuudesta siirtyä Euroopassa uudenlaiseen teolliseen malliin, kestäväpohjaiseen malliin eikä sellaisiin, joka pelkästään puhuu kasvusta, vaan myöskin mahdollisesti uusista työpaikoista. Ja näin on mahdollisuus ehkä myöskin tarkastella kilpailukykyä tässä yhteydessä. Meillähän ei ole raaka-aineita kovinkaan paljon EU-ssa, ja ne aiheuttavat huomattavat eh, tuotantokustannukset. Ja jos eh, näitä raaka-ainekierrätyskysymyksiä voitaisiin tehokkaammin hoitaa, niin siitä varmasti olisi hyötyä Euroopan järjestelyille. Kiitos todellakin näistä kommenteista ja tänään täällä esittelijät ja varjoesittelijät puhuivat hyvin asiallisesti näistä kysymyksistä ja varmasti ehdotusta onkin syytä vielä parantaa. Ja nyt sitten eh, näihin eri kohtiin. Ensinnäkin tavoiteasettelu. Eli tässä puhutaan kierrätystavoitteista ja toisaalta myöskin tavoitteista pakkauksiin liittyen. Tässä on todellakin huomioitu komission aikaisempi ehdotus ja pitkälti hän siinä esitetyt arvot hyväksyttiin viime vuoden puolella. Ja katsoisin, että on tärkeää olla käytännöllinen mutta myöskin kunnianhimoinen, kun tavoitteista puhutaan, sillä jotkut jäsenmaat ovat jo nämä tavoitteet saavuttaneet. Se on osoitus siitä, että kyllä ne saavuttaa voidaan. Ja toisaalta osoitus siitä, että on ymmärrettävä, että tässä puhutaan 28 erilaista tilanteesta, kun eri jäsenmaista puhutaan. Mutta tämä ei tarkoita mielestäni sitä, että kunnianhimon taso on syytä alentaa, ei vaan että nämä jäljessä olevat jäsenmaat saatetaan sellaisen tilanteeseen, että nekin voivat nämä tavoitteet saavuttaa. Voidaan esimerkiksi rakennerahaston varoja hyödyntää silloin, kun kiertotalouteen liittyviä erilaisia infrastruktuurihankkeita toteutetaan, mutta tämä ei ole kuitenkaan mikään erillinen toimija. Komission jäsen Katainen esimerkiksi totesi, että Junckerin suunnitelmassa myöskin on ehdotukset, jotka menevät kiertotalouden suuntaan. Eli kaiken kaikkiaan meidän vastuullamme olisi mielestäni se, että määrittelisimme mahdollisimman nopeasti selkeät säännöt, jotta sijoittajat sitten voivat tehdä omat laskelmansa. Sillä tässä puhutaan uudenlaisesta teollisesta mallista, sellaisesta, joka tarjoaa yrityksille eh, kilpailukykyisempiä mahdollisuuksia. Eli tämä tavoitteesta mutta pelkästään niistä ei ole syytä keskustella, vaikkakin eh, on totta, että ensimmäinen askel, tärkeä askel on se, että pyritään välttämään jätteiden syntymistä, eli tämmöinen ennaltaehkäisevä periaate. Se on tärkeää, se on huomioitu myös komission ehdotuksessa ja myös ehdotuksessa, jotka olen itse tässä nyt esittelemässä ja myöskin muissa envivaliokunnan teksteissä on esimerkiksi katsottu, mitä toimia kannattaa esimerkiksi käyttää yksittäisiin, yksittäisiä pakkauksia ajatellen. Mutta jos jätteiden syntymistä pyritään ennaltaehkäisemään, niin silloin olemme jo kiertotalouden tiellä. Silloin on hyödynnetty erilaisia innovatiivisia mahdollisuuksia sellaisia, eh, jotka mahdollistavat sen, että voidaan mennä yksinkertaisempiin pakkausmenettelyihin, sellaisiin, joita voidaan myös kierrättää. Ja kaiken kaikkiaan näin voidaan hyödyntää tehokkaampaa raaka-aineiden käyttöä. Eli tämä ennaltaehkäisy on todellakin koko paketti, ajatellen varsinainen avainsana. Ja kiertotaloudesta kun puhutaan, niin keskiössä on myös eräs toinen käsite, eli se, kuinka tärkeää on toissijaisia raaka-ainemarkkinoita hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Se pitää paikkansa. On huomioitava se, kun puhutaan menettelyistä kun tällaista sivuainekäyttöä pyritään hyödyntämään, eli miten nämä eh, sivutuotteena syntyvät aineet saadaan paremmin mukaan käyttöön. Ja tähän tulisi yhteismarkkinoilla kiinnittää enemmän huomiota. Sitten e, yksi poikipuolinen sana. Tässä todettiin, että laskentametodia e, kierrätyksen osalta tulisi tarkastella e, sillä että niitä olisi useampia. Itse katsoisin, että tässä tarvitaan pikemminkin harmonisoitua laskentamallia, jotta ei synny kilpailun vääristämään tilanteita. Eikä ole syytä puhua pelkästään kaupunkijätteestä. Se on totta sillä se muodostaa 7 prosenttia kokonaisjätemäärästä. Se on syytä muistaa. Eli kaupallis- ja teollisjäte on asia, johon tulee kiinnittää huomiota. On erittäin tärkeää, että yritykset tämän huomioivat. Ja tärkeänä lähtökohtana olisi se, että voitaisiin hyödyntää paremmin ja tehokkaammin raaka-aineita. Uh, thank you very much. Kiitokset näistä kommenteista. Varmasti varjoesittelijöistämme joku on huomenna paikalla ENVI-valiokunnan kokouksessa. Ja nyt sitten Euroopan komission ympäristöpääosasto saa puheenvuoron. Jules Langendorf, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että sain muutaman minuutin puheaikaa tässä vaiheessa ja tämä pätee myös huomiseen. Me olemme lähinnä kuulolla, me kuuntelemme teidän näkemyksiänne ja ehdotuksianne. Ja toki tulevan kuukauden aikana tulemme olemaan ö, läheisessä yhteistyössä teidän kanssanne. Pari sanaa tämän valiokunnan esittelijöiden työstä. No, olemme tietysti tyytyväisiä siitä, että te yleisesti ottaen tuette meidän työtämme ja teidän mielestänne jätteiden käsittelyn parantaminen ja kierrättämisen lisääminen on hyvä asia. Se on yksi keino saada aikaan kierrätystaloutta. Ja oli myös hyvä, että että puhuitte tavoitteista ja erilaisista poliittisista tai erilaisista välineistä, joilla on vaikutusta, joiden avulla voidaan kannustaa hyvin tuloksiin. Täällä puhuttiin siitä, minkälaisille jätevirroille haluamme asettaa Euroopan tason tavoitteita ja missä tapauksissa olisi parempi asettaa kansallisia tavoitteita ja mille tasolle ylipäänsä tavoitteet asetettaisiin ja miten? No annan muutaman esimerkin äh, näistä esim- tästä. Omassa ehdotuksessamme ja aiemmissa kokouksissa parlamentinkin kanssa olemme keskustelleet esimerkiksi kunnallisjätteestä ja olemme todenneet, että tavoitteiden tulisi olla erittäin kunnianhimoisia. 67 prosentin kierrätystavoite kuntajätteelle on kunnianhimoinen tavoite. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon jäsenvaltioiden erityispiirteet ja siksi meillä on tarkastuslauseke, jonka myötä voimme korottaa tätä prosenttilukua joka 70 prosenttiin. Eli meillä on selkeä analyysi tilanteesta, jota myös vaikutusten arviointi tukee. Ja kun puhutaan mahdollisista uusista EU-laajuisista tavoitteista, niin haluamme tietenkin analysoida tilanteen. Perinpohjaisesti haluamme pohtia, mitkä olisivat vaikutukset. Jos ajatellaan jäteöljyjen käsittelyä, niin tällä hetkellä emme voi tukea minkäänlaista tavoitetta ennen kuin olemme analysoineet tilannetta ja vaikutuksia. Sama pätee myös EUn laajuisiin tavoitteisiin tavoitteisiin. Ja aivan kuten mietinnössäkin ja mekin ehdotamme, niin tarvitaan seikkaperäistä analyysiä, joka koskee sekä teollista että kaupallista jätettä. Komissio aikoo laatia raportin siitä, voimmeko me asettaa kierrätys- ja muita tavoitteita kaupalliselle ja teolliselle jätteelle. Tällä tavalla meidän tulisi pikkuhiljaa edetä kohti kohdennettuja Euroopan tason tavoitteita. elintarvikkejätteen osalta emme vielä halua tavoitteita, koska haluamme ensin selkeyttä metodologiasta ennen kuin voimme tämänkaltaisia tavoitteita asettaa. Ja tämä ilmenee myös komission ehdotuksesta, joka muuten sisältää myös sen, että meidän täytyy täytyy sopia elintarvikejätteen sovellusalasta ja määritelmistä, ennen kuin meteorologiasta voi myös sanoa juuta tai jaata. Suhtaudumme myönteisesti mahdollisiin uusiin tavoitteisiin, mutta me tarvitsemme aikaa, jotta voimme analysoida tämänhetkistä tilannetta, sitä koskevaa dataa ja vaikutusten arviointikin täytyy tehdä. Sitten välineisiin. On selvää, että paljon tuetaan taloudellisten välineiden käyttöä. Sehän, sehän sisältyy myös meidän ehdotukseen artikla 4. Meillä on myös johdantosan kappale 7, jossa puhutaan ähm, käyttökelpoisista välineistä. Täällä ehdotettiin myös liitteitä yksittäisiin direktiiveihin. No, ehkä olisi parempi keskittyä tähän puitedirektiiviin. Se on se paikka, johon liitteitä tulisi sijoittaa sen sijaan, että kuussakin yksittäisessä direktiivissä olisi omat liitteensä. Mutta se, että taloudellisilla kannustimilla on rooli, niin se on ihan selvä juttu. EPRstä me olemme tehneet siitä useita ehdotuksia, jotka liittyvät yleisiin vaatimuksiin, ja on selvää, että yksityiskohdista täytyy vielä keskustella. Esimerkiksi esimerkiksi kustannusten ähm, palauttamisesta, ähm, siitä täytyy vielä keskustella. Ja toinen kysymys on se, tulisiko näistä EPR-suunnitelmista pakollisia. Meillä on jo tietyissä direktiiveissä velvoite, ja toisissa direktiiveissä sellaista ei ole. Tulisiko tämä velvoite ulottaa kaikkiin direktiiveihin, on asia, joka kyllä ansaitsee oman keskustelunsa. Sitten muutama huolenaihe. Nämä liittyvät pakkausdirektiivimietintöön. Me olemme sitä mieltä, että kun puhutaan tavoitteista ja pakkausdirektiivin yleisistä tavoitteista, niin tiettyjä huolenaiheitakin on tavoitteiden suhteen, koska täällä on ehdotettu, että että jos kierrätystavoitteita ei voida täyttää, niin me kuitenkin sisällyttäisimme tähän energian, ää, ähm, energiajätte, jät, jäteaspekteja tähän. No, pakkausdirek, siis pak, pakka, pakkausten ää, ähm, talteenotto ja kierrätystavoitteet on melko mallikkaasti jo onnistuttu ottamaan huomioon tässä. On myös saatava aikaan hyvä tasapaino pakkausdirektiivin sisämarkkinatavoitteiden ja ympäristötavoitteiden kesken. Tämä liittyy myös artiklan 18 ää, sääntöön. Täytyy, tässä kohtaa täytyy olla kielikeskellä suuta, koska pakkausdirektiivi ää, nyt täyttää aika hyvän tasapainon. Kiitokset Pohe ja Ferreira. Eh, loppuhuomiot, olkaapa hyvä. Předsedo. Eh, já bych rád poděkoval všem eh, kolegům za jejich připomínky a podněty. Kiitos. Kiitäisin kaikkia kollegoita kommenteista ja huomioista. Koskien tätä lausuntoa, lausun, lausuntoluonnosta, jossa on myös tarkistuksia. Me voimme myös tehdä kompromissiehdotuksia. Pyrin laatimaan tekstin, joka vastaa parlamentin kunnianhimoa ja haluaa siirtyä kiertotalouteen. Jotakin lastenluonnoksen kohtia täytyy täydentää ja täsmentää, jotta voimme varmistaa, että johdonmukaisuus kaikkien ehdotusten välillä toteutuu. Täytyy pitää huolta synergiasta eri välineiden suhteen ja myös ajatella tavoitteita. Täytyy mietellä, miten taloudelliset keinot määritellään, minkälaisia rakenteita ajatellaan ja miten täydentää rakenteita. Haluamme vahvistaa jätteiden syntymisehkäisemisperiaatetta koko ketjossa. Seuraava varjastelijoiden kokous on heinäkuussa Strasbourgissa ja halusin keskittyä määritelmiin ja tavoitteisiin, koska päässä saattaa olla vähän erilaisia näkemyksiä. Kiitos ja haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoroista. Ja todellakin olen avoin ja valmis yhteistyöhön kollegoiden ja varjoesittelyiden kanssa tässä tulevina aikoina. Muutama lyhyt huomio tässä vaiheessa. Ensinnäkin tavoitteista ja niiden realistisuudesta. Jos realismi pidetään mielessä näiden ehdotusten myötä, niin on erittäin tärkeää, että pidämme mielessä myöskin aikataulun, emme pelkästään puhu tavoitteista. Eli jos asetetaan tavoite, niin se ehkä on epärealistinen, jos aikaa sen toteuttamiseen on varsin vähän, mutta jos aikataulu on sopiva, niin se ehkä voidaan saavuttaa. Ja on muistettava, että jäsenmaat ovat lähtökohtaisesti eri tilanteessa – Joissain on jo menty varsin pitkälle ja näin ollen tavoitteiden saavuttaminen asetetussa aikataulussa ei ole ongelma, mutta jollekin toiselle jäsenmaalle se voi hyvinkin muodostua hankalaksi asiaksi. Eli maat ovat hyvin erilaisessa lähtötilanteessa. Ja Bonafé totesi ihan perustellusti, että jonkinlaista tukea on syytä tarjota niille jäsenmaille, jotka ovat hankalassa lähtötilanteessa. Mutta nämä laskelmat, niitä ei mielestäni ole tehty riittävän hyvin. Tässä todettiin, että rakennerahastovaroja on käytettävä niin hyvin kuin mahdollista, mutta on katsottava missä vaiheessa tähän mennään. Eli jotkut jäsenmaat ovat hyödyntäneet hyvinkin olemassa olevia varoja esimerkiksi kaatopaikkadirektiiviin liittyen, mutta eivät kaikki. Eli jos asetetaan uusia tavoitteita, niin on mietittävä, minkälaisia resursseja on käytössä, jos halutaan todellakin tavoitteet saavuttaa. Eikä uusiin tavoitteisiin voi varmastikaan päästä vanhoja keinoja hyödyntämällä totesin, että tulee lähteä liikkeelle sopivasta aikataulusta. On ehkä lähdettävä liikkeelle siitä, että niille maille, joiden lähtötilanne on hankala, tarjotaan riittävästi aikaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Eli ymmärretään se, että joissain yhteyksissä jäsenmaan äh, saattaa olla vaikea toimia kovin tiukassa aikataulussa. Ja todellakin asteittain jäsenmaa saavuttaa sitten toivotun äh, tason ja pääsee asioissa eteenpäin. mutta koko ajan siis pidetään tämä asetettu tavoite ja sen saavuttaminen mielessä. Siitä lähdetään liikkeelle ja se muodostaa ehdon sille, että kaikki todellakin ovat menossa samaan suuntaan. Eli ymmärretään se, että lähtötilanne on eri ja silloin myöskin vie enemmän aikaa eh, joillekin maille päästä asetettuihin tavoitteisiin. Ja sitten tämä ennaltaehkäisyasia, se on tärkeä asia ja on tärkeää sitten eh, tiedottaa jäsenmaita ja kertoa siitä, missä vaiheessa nämä suositukset tulee toteuttaa. Mutta näitä seikkoja ei välttämättä ole riittävän hyvin huomioitu komission eh, ehdotuksessa. Välttämättä näihin esitettyihin huoliin ei ole eh, aihetta. Eli ympäristötavoitteet ja yhteis- sisäismarkkinat tavoitteiden saavuttaminen, ei niitä tässä millään lailla ole kyseenalaistettu, vaan on tarkasteltu asioita ikään kuin hieman eri mm, kantilta. Joka tapauksessa on tärkeää, että huomioidaan myöskin se logiikka, joka liittyy näihin ympäristöllisiin tavoitteisiin. Kiitos. Kiitos, kiitos kovasta työstä teille kaikille. Ja kiitos kärsivällisyydestä kaikista niille, jotka jäivät tänne saliin varsin monethan täältä ovat jo poistuneet. Kovinkaan moni ei jäänyt ihan tänne loppuun asti. Iltapäivä käynnistyy sitten kello 15 ja silloin vieraanamme on sitten komission jäsen Elisabetta Bienkowska. Sitten näistä tarkistusten takarajoista 16. kesäkuuta kello 12. No niin, oikein mukavaa kaksi ja puoli tuntista kaikilla. Sitten taas tapaamme. Näkemisiin.